paljon enemmän. Näin pääsimme keskustelun päätökseen ja kuulemme seuraavaksi komission jäsenen vastauksen. Olkaa hyvä. Presidente, um, members, uh, kiitos, kiitos. Once again, the kiitos puhemies, arvon jäsenet. Komissio odottaa, että Bosnia-Herzegovina koskeva mietintö pian saadaan hyväksytyksi. Haluaisin kerran onnitella esittelijä herra Preda erittäin laadukkaista mietinnöstä. Haluaisin niin ikään kiittää kaikkia parlamentin jäseniä, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet mietinnön laadintaan ja tämänpäiväisen keskusteluun. Keskustelu osoittaa, kuinka kiinnostuneita ollaan Bosnia-Herzegovian eurooppalaisesta tulevaisuudesta. Komissio pistää päätösauseman tarkalleen merkille ja ottaa huomioon parlamentin näkemykset, mukaan luotan, jotka tänään, tänään ilmaistiin. Erityisesti olemme samaa mieltä parlamentin kannasta sen osalta, että lokakuun 2018 vaalien jälkeen valitut henkilöt, heidän täytyy ryhtyä asianmukaisiin uudistuksiin ja Euroopan unionin vaatimiin uudistuksiin. Muuten Bosnia-Herzegovina ei voi hakea jäsenyyttä ennen kuin nämä jäljellä olevat vastaukset on toimitettu avoin oleviin kysymyksiin pisti myöskin merkin vetoomuksen, että Bosnia-Herzegovina varmistaisi sen, että vakauttamis- ja, sta, saataisiin hyväksyttyä mukaan luettuna ne sitoumukset ja vaatimukset, jotka meille on esitetty sopimuksen pohjalta. Maan johdon suuntaan on esitetty vetoomus ja komissio tulee arvioimaan sitä, kuinka maa on pystynyt toteuttamaan tuon sopimuksen pykäliä. Komissio on tästä meidän lausuman. Komissio tulee uupumatta, väsymättä tukemaan maata uudistusten tiellä mukaan esimerkiksi Rova Malicic viittasi siihen, että pitäisi tunnistaa ja käyttää hyväksi uudet mahdollisuudet tukea maata mukaan rahoituksen kautta mutta Tulevina kuukausina tullaan seuraamaan edelleenkin maan edistymistä ja tilanteen kehittämistä. Teillä kerran kiitoksia teille tuestanne. Eh, la parola al ministro Chamba. Paljon kiitoksia komission jäsen Haani ja tämän jälkeen ministeri Zamba, olkaa hyvä. Much and I think once more paljon. Kiitoksia puhemies. Jälleen kerran haluaisin toistaa, kuinka kiitollisia olemme esittelijän erittäin hienosta työstä ja haluaisimme myöskin kiittää Euroopan parlamentin tuesta. Romania on neuvoston puheenjohtajana ottanut prioriteetikseen sen, että on Länsi-Balkanin ystävä ja tekee parhaansa, jotta voisi olla yhteyksissä tuon alueen maihin ja saattaa niitä eurooppalaiselle tielle. Me olemme täysin sitoutuneet äh, auttamaan kaikkia Länsi-Balkanin maita, mutta luonnollisesti niiden täytyy tehdä uudistuksia. Bosnia-Herzegovinan tapauksessa meillä on kiireellinen tarve uudesta hallintoa kaikilla tasoilla ja nopeasti toimeenpanna uudistuksia. Tämä auttaisi meitä. Minunkin tarkoitukseni on vierailla Sarajevossa ja Romania tulee vierailemaan kaikissa Länsi-Balkanin maissa puheenjohtajuuskautensa aikana. Tämä on uskoakseni hyvin tärkeää. Samaan aikaan yksi Romanin pyrkimyksistä neuvostossa puheenjohtajana on löytää tapa sovittaa eh, menneisyys ja tulevaisuus yhteen, keskittyä nuoriin ja siihen, kuinka tärkeää on päästä jakavasta retoriikasta eroon ja todellista historiallista sovittelua saada aikaan alueella. Paljon kiitoksia jälleen kerran huomiostanne. Cham. Paljon kiitoksia ministeri Samba. Ja nyt esittelen vastaus. Kaksi minuuttia. Edustaja Preda, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komission jäsen, arvon jäsen, että haluaisin aloittaa siitä ehdotuksesta, jonka ministeri Chambas teki. Se oli aivan erinomainen aloite. Yhteistyön tekeminen nuorten kanssa – Euroopasta keskustelemme heidän kanssanne. Tätä koskevat ehdotukset mielenkiintoisia. Kuten tämän voi, tänä voimme havaita, keskustelu, joka tähän maan liittyy, leviää joka suuntaan. Brittikollega puhui Star Trekistä jopa. Kreikkalainen puhui Natosta ja siitä, että mutta yhtä hyvin voisin, ja myöskin kysyä, miksi teollisuuden sapana sanoa antamassa kiinalaisille. Tämä on strategista peliä. Bosnia-Herzegovinan kysymys on kuitenkin kysymys Itä-Balkanin maasta. Tuo maa on Euroopan lähialueella ystävämme, kroatialaiset 95 prosenttia kroatialaiset kasvot Bosnia-Herzegovinassa ovat Euroopan kansalaisia, unionin kansalaisia. Kroatit ovat Kroatiat, jos ketkään ovat lähellä Bosnia-Herzegovinaa, joo, ovat Euroopassa, mutta kyse ei ole pelkästään kroateista maassa. Bosnia-Herzegovissa on muutenkin paljon ihmisiä, jotka tukevat liittymistä Eurooppaan. Ei kroatit ole ainoita. Kroatit ovat Euroopan unionin kansalaisia. Sosialisteille ja liberaaleille toteaisin, että yrittäisitte nyt hieman ja älkääkö puhua puolipuolisesti kannattaa bosnia herzegovina tietystikin Meillä on edustajia siellä, mutta ei liberaalipuolue, liberaalipuoluetta eikä sosialistipuoluetta. Kuinka te voitte auttaa heitä, mikä teillä ei yhteyksiä, se mikä te tee yhteistyötä ystävien kanssa paikan päällä. Tiedän, että ei tämä ole helppoa, mutta jotta voitaisiin todenteolla auttaa maata kohti Eurooppaa, pitäisi urota tuolle retoriikka ja ryhtyä toimimaan paikan päällä. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijä Preda. Näin pääsimme keskustelun päätökseen. Keskustelu on päättynyt ja äänestys käydään huomenna. Keskeytämme istunnon kahdeksi minuutiksi ja aloitamme sen uudelleen tämän jälkeen Euroopan tulevaisuutta koskevasta keskustelusta.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 hyvä Italian tasavallan pääministeri. Kiitoksia siitä, että olette ottanut vastaan Euroopan parlamentin kutsun tulla jakamaan visionne Euroopan tulevaisuudesta. Italian hallituksen kuvan tulevaisuudesta. Italia on yksi Euroopan unionin perustajamaita ja me olemme onnellisia, kun voimme kanssanne käydä tätä keskustelua suurista kysymyksistä, jotka koskevat äh, puolta miljardia henkilöä. Kuten tiedätte, Euroopan parlamentti hyvin vahvasti on ollut äh, sitoutunut tiettyihin teemoihin, jotka kiinnostavat kansalaisia. Me haluamme olla Euroopan demokraattinen sydän. Me olemme ainut äh, toimielin, joka valitaan suorilla vaaleilla. Ja me olemme vahvasti tehneet töitä, jotta Euroopan unionin talousarvio 01 eh, 1,3 prosenttiin omia varoja kasvatettaisiin. Ja meillä on selvät kannat myöskin, mitä tulee maahanmuuttokysymyksiin. Niissä parlamentti kannattaa sitä, että me investoisimme enemmän Afrikan mantereeseen, jotta voisimme ongelmia siellä ratkoa. Mitä tulee sitten pakolaiskysymykseen kuukausia. Sitten Euroopan parlamentti on hyväksynyt jo oman ehdotuksensa, joka on nyt neuvoston pöydällä. Siinä haluaisimme olla mukana hyväksymässä tekstiä tämän kauden aikana, jotta voisimme erityisesti Euroopan unionin eteläisiä jäsenmaita tukea, niitä maita, joita kaikkein kipeimmin pakolaiskriisi koskettaa. Brexitiin liittyen Euroopan parlamentti korostaa hyvin paljon Euroopan kansalaisten suojelua, niitä, jotka Brysselissä asuvat ja suurin rakenteellisiin kysymyksiin liittyen me olemme aina olleet sitä mieltä, että meidän tulee investoida rakenteisiimme ja yhteisessä puolustuspolitiikassa me olemme päättäneet pyytää jäsenmaita tunnustamaan Venezuelan viimeaikaisen presidentin Venezuelan perustuslain mukaisesti. Euroopan parlamentti haluaa toimia sillä tavoin, että se vaikuttaa yhä enemmän lainsäädännöllisen työnsä lisäksi, sitähän se tekee kuten kaikki parlamentit maailmassa, haluaisimme käyttää vaikutusvaltaamme sellaisenkin tavoilla, joka ei vielä ollut mahdollinen. Hyvä pääministeri, annan teille puheenvuoron. Te voitte nyt jakaa visionne Euroopan unionin tulevaisuudesta kanssamme. Kiitoksia. Intanto vi potete registrare per il catch the eye con eh, il... Voitte esittää puheenjohtajapyyntöjä eh, puheenvuoroiksi ilman puhujalistaa. Eh, pääministerin puheenvuoron aikana sen jälkeen päätämme tämän puhujalistan keräämisen. Kiitoksia. Onorevole presidente... Arvoisa puhemies Tajani, Arvoisa varapuheenjohtaja Katainen, arvoisa Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On todellakin suuri kunnia olla täällä tänään ja sanon tämän aivan vilpittömästi. On hienoa olla täällä kanssanne hahmottelemassa Euroopan tulevaisuutta, Italian hallitusten, hallituksen näkemystä siitä – meidän mantereemme pitäisi ennen kaikkea Antonio Magalitsin muistoa muistaa italialaista, joka rakasti Euroopan unionia ja kaksi kuukautta sitten joutui barbaarisen terrori-iskun uhriksi täällä Strasbourgissa. Globalisoituvassa maailmassa, jonka talous vaikuttaa saavan tuulta alleen. Ja taloudellisessa tilanteessa, jossa olemme, seuraamuksia koituu kansalaisille. Meidän täytyy pohtia sitä, kuinka Euroopan unioni on toiminut, minkälainen se rooli voi olla, ottaen huomioon sen, että kansallisvaltiot ja jäsenmaat yksin eivät pysty vastaamaan monimutkaisiin haasteisiin globaalilla kentällä. Yhteinen eurooppalainen hankkeemme ja tämä kaikkien pitää tunnustaa on nyt erityisen vaikeassa vaiheessa. Eurooppa vaikuttaa hukanneen ohjaavan voimansa. Monimutkainen historiallinen tilanne edessämme eri toimielinten edustajina ja erilaiset haasteet, joita meillä on, vievät meidät kohtaamaan erilaisia teemoja. Kuten menneisyydessäkin, me olemme hyvin kriittisissä vaiheissa toimimassa ja nyt meidän tulee löytää yhteinen voimamme, jota ruokkii vastuuntunto. Meillä on nyt tehtävänä saattaa eurooppalainen hanke liikkeelle tehdä se uskottavalla tavalla, sillä tavalla, että me voisimme kasvattaa kestävyyttä, uskottavuutta, tehokkuutta. Haasteet edessämme ovat monimutkaisia uusia ja ne vaativat eh, näkemystä ja jos sallitte jonkin verran luovuuttakin mutta ennen kaikkea meidän tulee ottaa huomioon se, mikä on meidän roolimme maailmanlaajuisesti. Suuret kysymykset, joihin meidän kaikkien pitäisi voida vastata, ovat perusteltuja. Minkälaisen Euroopan me haluamme? Minkälaista Eurooppaa me tarvitsemme? Kuinka me näemme tilanteen ja kuinka me esitämme itse itsemme? Nämä kysymykset vaativat tietoisuuttamme ja vaativat todellakin keskittymään niihin ja antamaan rehellisiä vastauksia, sillä täällä Euroopan parlamentissa mehän olemme toimielimessä, jonka kansa valitsee suoraan, ja meidän täytyy tässä nähdä todellinen eurooppalaisen riippumattoman määräämisoikeuden kuva. Me toimimme Euroopan kansan eteen ja integraation myötä meillä on yhteinen kohtalomme myöskin oikeudellisten kysymysten ulkopuolella. On aivan selvää, että eurooppalaiset kansat ovat eläneet tärkeitä edistysaskelia. Modernin Euroopan historia pohjaa näkemykselle, erilaisille kontrasteille. Ja meillä on hyvin paljon rikkautta kulttuureissamme, kielissämme, monimuotoisuudessamme. Kuitenkin meillä on kummoamatonta sosiaalista ja kulttuurillista muutosta käynnissä. Me olemme tilanteessa, jossa talous vaikuttaa sosiaaliseen kenttään, koulutukseen ja me olemme siirtäneet yhä tärkeämpää ja tärkeämpää päätäntävaltaa jäsenmailta unionille. Me olemme tehneet mahdolliseksi kulkea vapaasti Euroopan unionin sisällä. Meillä on yhtenäinen oikeudenkäyttöalue, vapaa liikkuvuus, henkilöiden liikkuvuus ja vielä enemmän pääoman ja tavaran vapaa liikkuvuus on ollut yksi kaikkein tärkeimpiä saavutuksia Euroopan integraation alalla. Jos tarkastelemme sitä, mikä on vaikutus identiteetteihin viime vuosisadan lopulla ollut mantereellamme ja tämän vuosisadan alussa. Tuohon identiteettiin aikaisemmin vaikuttivat dramaattisella tavalla kaksi maailmansotaa. Ennen kaikkea nuoret nyky-Euroopassa eivät halua enää luopua tästä luotuisesta vapaudesta, liikkumus, liikkuvuuden vapaudesta. Tämä on sellainen oikeus, jota aikaisemmat sukupolvet eivät tunteneet, ja tämä on antanut mahdollisuuksia inhimillisesti ja ammatillisesti henkilöille, ottaen huomioon myöskin kansalliset erityispiirteet. Meillä on erilaisia tapoja osallistua. Meillä on Euroopan kansan lumisen hanke, joka on myöskin pitänyt sisältään oikeudellisen ulottuvuuden. oikeudellinen kulttuuri näinä vuosina on ollut aivan ratkevassa roolissa, kun olemme tätä työtä tehneet. Ja sen tulee niin ollakin, jos me eurooppalaista demosta haluamme tukea. kun tarkastelemme Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta ja Euroopan tuomioistuinta tai myöskin kansallisen tason rakenteita me olemme toteuttaneet eurooppalaisen oikeudenkäyttöalueen, jolla kansalaiset voivat saada suojaa ja tulla tunnustetuiksi. Me olemme luoneet moni tahoisen järjestelmän, joka pohjaa yhteiselle perinteellemme ja yhteisille toimielimillemme. Tämä järjestelmä ja sen oikeudellinen ulottuvuus ovat nyt odottamaton erottamaton osa Euroopan unionin rakennetta. Puolustamatta tai vastustamatta kollektiivista kuvaa Euroopan kansalaisten mielessä. Meillä on kaikilla yhteinen tunne, että olemme osa yhteistä kohtaloa. Kuulumme kansaan siinä mielessä, että me osallistumme samaan hedelliseen prosessiin Euroopassa. Tästä kaikesta huolimatta kuitenkin me emme ole vielä onnistuneet äh, todellisuudessa luomaan todellista eurooppalaista kansaa. Meillä ei ole ollut äh, rohkeutta siihen, että loisimme mukaan ottavan mallin, joka menisi retoriikan, retoriikkaa pidemmälle ja loisi todellisen eurooppalaisen demoksen kansan. Erityisesti 1900 äh, 89 jälkeen meillä on ollut puutetta todellisesta eurooppalaisesta poliittisesta visiosta, pitkän aikavälin visiosta, joka keskittyisi tulevaisuuteen. Ja ilman tällaista kaikki hankkeet ovat äh, kalpeita, erityisesti tässä tilanteessa ja se, että että tällainen vision puute on pahentunut viime, viimeisen 30 vuoden aikana, on johtanut siihen, että eurooppalainen hallinto keskittyy ennen kaikkea talouteen. Näkökulma keskittyy liberalistisiin ajatuksiin, hyödykkeiden ja palveluiden yksityistämiseen, eri sektorien uudistamiseen, ja hyvinvointipolitiikkaana. Tämä on luonut hyvin monenlaisia mahdollisuuksia, mutta monenlaista epätasa-arvoisuutta myöskin. Erityisesti talouskriisin aikana Euroopan hallinto on tiukkaa linjaa pitänyt ja toiminut tiukasti valtion velan suhteen ja on pyrkinyt pitämään inflaation alhaalla ja suojelemaan yhteistä valuuttoa mahdollisimman paljon, vaikka tämä on aiheuttanut suuria vaikutuksia ja sosiaalisella alalla merkittäviä negatiivisia sellaisia. Ennennäkemättömällä tavalla – me olemme keskittyneet menettelyiden rakenteisiin, me olemme kaukana kansasta ja tämä etäisyys kasvaa yhä entuudestaan. Se ei ole mikään maantieteellinen etäisyys, vaan henkinen etäisyys Brysselin ja Euroopan unionin alueiden välillä. Politiikan tulisi olla legitiimiä ja edustavaa Kansalaisille se kuitenkin näyttäytyy oligarkkimaisena ja kaukaisena, ei kollektiivisena. Politologi Jan Zelonga on todennut, että meillä on seremoniamainen äh, kulissi hyvin monimutkaisen toiminnan edessä, jonka taustalla piilee vaikeasti ymmärrettäviä suorastaan salaisia tapahtumia. Euroopan kansat osoittavat mieltään eliittiä vastaan, muistuttavat siitä, että politiikan palvellut taloutta, mutta unohtanut tehtävänsä. Me olemme nyt ratkaisevan käänteen edessä Euroopan, yhtenäisen Euroopan tiellä. Meillä on perustavan luontoisia ratkaisuja tehtävänä tulevaisuuttamme ajatellen. Tämä eurooppalainen kansa on nyt niin vahvasti esiintynyt historian näyttämöllä, ja nyt se vaatii päätöksiä ratkaisevaa muutosta toimintatavoissa ja näkökulmissa. Tässä yhteydessä mielestäni on tärkeää toimia, tarkastella hallintoa ja hallinnoitua tunnettuja, niitä, jotka ovat hiljaa tai välinpitämättömiä. Ja jos näin käy, jos ihmiset ovat välinpitämättömiä, meidän rakenteemme saattavat äh, hajota. Meillä on konflikti ja meidän täytyy pystyä ratkaisemaan se. Me emme tässä yhteydessä voi olla vain konservatiiveja tuottamattomalla tavalla – Aivan päin vastoin. Meidän täytyy nähdä, että tämä konflikti on mahdollisuus tuoda esiin uudenlaisia demokratian muotoja, demokratian vahvuutta, sen innovatiivisuutta, vaikka onkin vaarana luopua tietynlaisesta turvallisuudesta, muuttaa voimasuhteita. Kasvuoppi on osoittautunut pitämättömäksi uusien haasteiden edessä. Meillä on köyhtyneitä väestönosia, jotka ovat jääneet yksin köyhyyteen. Tunteena on se, että jos me jätämme yhä nämä ihmiset huomiota, se saattaa ruokkia kapinamielisyyttä. Sen näemme aivan selkeästi tietyissä ilmiöissä ympäri Euroopan tällä hetkellä. 21. vuosisadan Eurooppa. Tässä yhteydessä ajattelen, että meillä on tarve radikaaleille muutoksille niitä instituutioita ajatellen, jotka ovat muokanneet historiaa viimeisen 30 vuoden ajan. Ja kiireesti vetoaisin sen puolesta, että me todella uudistamme tiettyjä rakenteitamme, että me palaamme alkulähteillemme perusrakenteeseemme. Se Eurooppa, jota me luonnostelemme, on mahdollinen ottamaan käyttöönsä tämän liikkumavoiman, eikä jätä kansalaisten intressejä jäsenmaissa sivuun. Komis- politiikka muuttuu nyt hyvin nopeasti. Sitä leimaa nopea muutos ja meidän täytyy toimia, jotta voimme todellakin vastata tarpeisiin kansainvälisillä kentillä. Siellä eri toimijoiden vaikutusvalta kasvaa nopeasti. Tässä meillä on tärkeä rooli. Yhtenäinen Eurooppa. Sen täytyy löytää ratkaisut myöskin turvallisuudelle ja NATO-kysymykseen. Meidän täytyy koordinoitulla tavalla edetä. Täytyy puhua yhdellä ainoalla äänellä. Euroopan unioni maailmassa, vahva, kunnianhimoinen unioni on tarpeen ennen kaikkea, jotta voisimme parantaa mahdollisuuksia käydä vuoropuhelua Yhdysvaltojen kanssa. Muistuttaisin siitä, mitä sanoin ensimmäisessä puheessani Italian parlamentissa Washingtonin kanssa Atlantin ylisiä suhteita ajatellen. Meidän täytyy toimia niin, että strateginen arvosuhteissamme säilyy meidän täytyy ennen kaikkea muistaa arvomme ja periaatteemme, eikä vain eriäväisyyksiä ja erimielisyyksiämme. Samaan aikaan vahva Eurooppa on tarpeen, jotta me voisimme luoda vuoropuhelua eh, globaalien sidosryhmien kanssa. Venäjä ja Kiina ovat globaalisti tarpeen jokaisen kriisin ratkaisussa. Tämä tapahtui Euroopan unionin rajojen ulkopuolella. Euroopan unionille olisi harmi jättää dialogi Venäjän tai Kiinan kanssa tekemättä ja olla poimimatta sen hyödyt ja turvautua syrjään vetäytymään politiikka. Meidän täytyy sen sijaan sitoutua työhömme, mutta Euroopan täytyy olla vahva niin, että otamme kaikki vaatimukset huomioon. Euroopan puolustuksen integrointi ja yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, sen pysyvät yhteistyön rakenteet, kaikki nämä asiat eivät ole ristiriidassa NATO-jäsenyyden kanssa. Ne ovat hyödyllinen lisä sille. Selkeä esimerkki siitä, että Euroopan unioni on yhä tehokas pysyvät toi, pystyvät toimimaan myöskin kansalaisuutta turvallisuutta ajatellen. Globaalisti me emme voi toimia myöskään ilman, että meillä olisi läheiset suhteet turvallisuuspolitiikan alalla Britanniaan Brexitin jälkeenkin. Jos haluamme vahvan Euroopan maailmanlaajuisesti, meidän täytyy ennen kaikkea varmistaa se, että kohesio ja solidaarisuus toteutuvat. Meillä on kollektiivinen vastuu jäsenmaissamme. Maahanmuutto ja taloushallinto ovat kaksi symbolista kenttää, joilla tämä kiire saada solidarisuutta aikaan Euroopassa näkyy. Me vaatimme suurta muutosta näitä periaatteita. Meidän täytyy noudattaa sen sijaan, että jakautumista aiheutuisi jäsenmaissa. Myöskin kahdenvälisissä suhteissa näin on näinä päivinä. Huomaamme, että Euroopan unioni ei ole pystynyt tarjoamaan ratkaisuja ja tämä kyvyttömyys ratkaisuja tarjota jarruttaa eurooppalaista hanketta. Maahanmuuton alalla Euroopan unioni alkoi toimimaan myöhään ja Italian ansiosta eh, aiheesta on tullut keskeinen Euroopan unionissa. Eurooppa ei voi enää kohdata maahanmuuttovirtoja hätätoimina. Meidän täytyy nojata rakenteelliseen ratkaisuun, joka on vakaa ja tehokas. Ja tässä yhteydessä tässäkin salissa. Haluaisin esittää vetoomuksen. Te olette jokaisessa ähm, Euroopan neuvostossa kuulleet tämän. Me emme voi enää viime vuoden 21. Äh, heinäkuuta neuvoston päätöksiä jarrutella, kun meillä on maahanmuutto virtoja. Ne asettavat Euroopan unionin vakauden kyseenalaiseksi. Eurooppalainen strategia, jossa prioriteetit ovat oikeilla sijoillaan, on tarpeen näiden ilmiöiden suitsimiseksi, ellei niin tapahdu. Toissijaiset niitä seuraavat sermaukset ovat hallitsemattomia. Se, että aluksia saapuu Eurooppaan niiden suhteen Aldo Moro totesi, että kukaan ei voi valita sen välillä, että on eurooppalainen tai välimereltä, sillä koko Eurooppa niin läheisesti liittyy Välimereen. Tämä on jotakin, mikä pitää aina muistaa, jos me haluamme toimia oikealla tavalla maahanmuuton alalla, mutta myöskin tällaisina aikoina, kun koko Euroopan turvallisuus on pelissä Tämä liittyy Libyan tukemiseen, Afrikan tukemiseen ja Lähi-idän tilanteeseen. Italia on vakuuttunut siitä, että Välimeren aluetta on tarpeen tukea, jotta Euroopan tulevaisuutta palveltaisiin tässä yhteydessä. Viime marraskuussa Tunisiassa äh, ja myöskin Palermossa, Sisiliassa ja olemme vierailleet Marokossa. Kaikki tämä on osa Italian kattavaa strategiaa saada aikaan dynaaminen panos kriisin kaikkein pahimmilla alueilla. Tässä Euroopan unionin ja Naton intressit eivät ole vain meidän maamme intressejä, koko Euroopan intressejä ne ovat. Kun tarkastelemme välimereltä Katsoin tilannetta, meidän pitäisi Euroopassa investoida Afrikkaan Afrikan vuoksi. Laillisen maahanmuuton Laillista maahanmuuttoa voitaisiin vähentää väliaikaisesti ja meillä voisi olla koordinoituja jäsenmaiden ja Euroopan järjestämiä takaisin palautuksia. Tämä vaatii materialistisia päätöksiä kun tarkastelemme Afrikan tilannetta, se vaatii tällaista lähestymistapaa. Minä itse olen hyvin vakuuttunut asiasta. Ja tämä koskee myöskin Afrikan sarven aluetta. Tuo alue nyt elää, vaikuttaa kuten myöskin muut Afrikan alueet. Meidän täytyy ajaa uudenlaista lähestymistapaa Afrikan ongelmiin. Me tarvitsemme uudenlaisen yhteistyön mallin, sellaisen, joka ottaa inspiraatiota tasapuolisesta kumppanuudesta ja joka jakaa eri toimijoiden välillä vastuut. Me emme voi olla enää välinpitämättömiä sen tosiasian edessä, että suurin osa Afrikan väestöstä, miehistä, naisista, lapsista elää epäinhimillisen köyhissä olosuhteissa huolimatta – siitä, että mantereella on valtavia luonnonvaroja eri sen alueella. Me emme voi enää olla välinpitämättömiä sen tosiasian edessä, että suuri osa Afrikan taloudesta katoaa muutaman tuhannen veroparatiisissa sijaitsevan yrityksen taskuihin tai kansainvälisten investoijien mukana maasta. Olen tyytyväinen siitä, että Afrikan kanssa tehtävä yhteistyö on jotakin, minkä tätä, jota tämä komissio on ajanut. Haluaisin kiittää Jean-Claude Junckeria hänen aloitteellisuudestaan asiassa. Tämä on hyvin tärkeää meidän yhteisen tulevaisuutemme kannalta. Tämä prioriteetin tunnustaminen on jotakin, mihin täytyy liittää riittävät taloudelliset varat ja erilaisia tapoja tehdä interventioita. Euroopalla on parhaiden käytänteiden listansa, joka on tarpeen, että saisimme todellakin kestävää tasapuolista yhteistyötä aikaan, rakentavaa yhteistyötä. Jos haluamme tukia tulevaisuuden Eurooppaa, meidän täytyy myöskin pohtia tulevaa monivuotoista rahoituskehystä 2021-2027. Euroopan täytyy tietenkin antaa ehdille itselleen vakaata taloudelliset välineet ja mahdollisuudet, jotta me voisimme hallinnoida maahanmuuttovirtoja ja puuttua tilanteeseen lähtömaissa ja kauttakulkumaissa. Tämä on kiireellinen tilanne meidän täytyy toimia johdonmukaisesti. Euroopan unioni on 6 miljardia euroa suunnannut Turkin äh, pakolaisavun välineeseen ja Afrikan rahasto hakee rahoitusta puolta miljoonaa, miljardia rah- rahoitusta. Tässä yhteydessä ratkaisevan tärkeä voisi olla myöskin Euroopan meriulkorajojen tukeminen. Me tarvitsemme varoja, tarvitsemme tuollaisia henkilökunnan jäseniä, jotta Frontex voisi huolehtia myöskin turvallisuudesta. Maahanmuuttovirrat eivät hallinnoi itse itseään, eivätkä jakautunein toimin myöskään, kuten äh, kesäkuun Eurooppa-neuvostossa todettiin, kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden täytyy toimia. Dublinin sopimuksen uudistaminen, jota parlamentti käsitteli jo 2017, ei riitä valitettavasti. Jäsenmaat eivät ole valmiita toimimaan, ne eivät halua solidaarisuutta automaattisella pakollisella tavalla toteuttaa. Kuitenkin 28. kesäkuuta käydyn Euroopan neuvoston johtopäätökset vetoavat solidarisuuden puutos, pu, puolesta ja seutsopimuksen artiklan 8 puolesta. Me emme voi niitä jättää sivuun enää, kun olemme ihmishenkien edes, menettämisen edessä. Meidän täytyy kaikkien taistella yhdessä. Meidän täytyy vastustaa ihmissalakuljettajia ja niitä, jotka loukkaavat äh, ihmisyyttä ja tämän lisäksi uhkaavat meidän turvallisuuttamme. Me emme saa enää toimia jakautuneina äh, erilaisten alueellisten ja kansallisten intressien mukaisesti. Meidän täytyy käyttää solidaarisuutta. Näin saamme aikaan Euroopan, joka kunnioittaa ihmishenkeä ja omaa turvallisuuttaan. Solidaarisuuden vaatimus jakautuu jäsenmaille ilman Euroopan unionin alueita. Me emme myöskään talous- ja rahaliiton haastetta pysty ratkomaan, erityisesti nyt kun meillä on globaalisti hankala vaihe. Saatamme törmätä vaikeuksiin Euroopan unionissa, kuten komissio on havainnut jäsenmaiden BKTn kehityksestä. Italian muiden etelän jäsenmaiden rooli tasapainossa itse asiassa vaatii lähentymistä, sellaista lähentymistä, joka ei unohda kasvua, mutta ei vaadi vain sitä. Tässä yhteydessä haluaisin viittaa erityisesti vuoden 2019 talousarvioesitykseen, jonka Italian hallitus teki ja joka keskittyy sosiaalisen ulottuvuuteen ennen kaikkea taloudessa. Nämä rakenneuudistukset, ovat äh, tarpeen. Ne tukevat äh, sekä sosiaalista kohesiota että kasvua. Talousarvioesityksen myötä Italia on valinnut kasvun ja vakauden ja olemme pyrkineet takaamaan miljoonille äh, yksinäytetylle kansalaisille paremman tulevaisuuden. Tähän Italian hallitus pyrkii. Samaan aikaan julkiset investoinnit niiden tukeminen myöskin oikeudellisissa puitteissa ovat esimerkki siitä, minkälaista dynamiikkaa olemme käyttäneet. Tämä on hyvin tärkeässä roolissa mantereellamme. Euroopan unionin talouden hallinnossa pitää ottaa huomioon sekä vakaus että kasvu talousarviomenettelyssä. Muuten toimintamme saattaa olla riittämätöntä. Junckerin investointisuunnitelma osoitti tämän, mutta se on kuitenkin tärkeä eurooppalainen hanke, joka tukee julkisia investointeja. Mitä sitten tarkoittaa se, että pääsemme niukkuuspolitiikasta yli? Se tarkoittaa sitä, että pääsemme tasapainoiseen talouteen, että me jatkamme myöskin sosiaalisen vakauden ja kestävän kehityksen tiellä. On hienoa, että Jean-Claude Juncker hiljattain teki viittauksen siihen, että Kreikan kriisissä niuktuuspolitiikka meni pitkälle. Monet meistä olivat vakuuttuneita tästä jo tuolloin. Ja nyt muutama vuotta myöhemmin huomaamme, että Eurooppa ei ole ollut kyllin vahva maahanmuuttoasioissa eikä sosiaalisella alalla. Euroopan pitää pyrkiä tukemaan tulevaisuuden mahdollisuuksia ja siksi on tarpeen, että investoimme rohkeammin nuoriin, kehitykseen ja meidän pitää myöskin tukea julkisia investointeja, jotka suuntautuvat näille aloille. Meidän täytyy ottaa se huomioon, kun me tarkastelemme alijäämää ja vakautta. Tämä on tärkeää meidän mantereemme tulevaisuuden kannalta. kestävän taloudellisen kehityksen rooli on myöskin Maastrichtin sopimuksessa mukana. Lissabonin sopimus tämän vahvisti, mutta yhä nykyisinkin se on kaukana siitä, että olisi toteutunut eurooppalaisen toimielimisen rakenteen edustajat, komissio ja keskuspankki ovat todenneet ja 21. päivä ja 14. päivä viime kuuta luoneet korkean tason työryhmän tarkastelemaan eurooppalaisia talletussuojaa, eurooppalaista talletussuojaa. Me olemme ottaneet askelia eteenpäin pankkikriisin jälkeen ja tämäkin on korkeatason työryhmän työn alla. On pankkikriisin jälkeen ovat ottaneet askel eteenpäin eri välineiden käytössä. kun pyrimme uutta kriisiä torjumaan ja vakauttamaan taloutta sekä Italiassa että Euroopassa. Mitä tulee Maastrichtin sopimukseen, valtion uskottavuus, tehän muistatte, tunnette tämän kysymyksen. Vasta 60 prosenttia kansallista BKTstä. Italian tapaus osoittaa, minkälaista kritiikkiä saamme vuoden 2018 kriisin jälkeen jotta voisimme kohdata nämä ongelmat tehokkaalla tavalla tai jotta voisimme päästä eteenpäin siihen, että käyttäisimme yhteisiä eurooppalaisia investointivälineitä. Meidän täytyy yhdessä voida kohdata haasteita. Me tarvitsemme tasapainoista solidaarisuutta ja vastuunkantoa. Euroopan unionin solidaarisuus on tällä hetkellä riittämätöntä ja se selittää myöskin sen, miksi unioni ei ole sosiaalisempi. Uuden eurooppalaisen lainsäädännön pitäisi ottaa kiireesti prioriteetiksi työttömyyden vastustaminen ja kasvun tukeminen. Nämä prioriteetit pitää muotoilla rohkealla tavalla, myöskin työ, työttömyyttä vastaan. Ja meidän täytyy taistella kansallismielisiä liioitteluja vastaan. Kun työttömyys kasvaa, kansallismieliset äänet kasvavat, ja tämä ei vaikuta vain kansalliseen politiikkaan. Meidän eurooppalaisessa politiikassa pitäisi nähdä tämä hintana kansallisella tasolla. Emme onnistu, ellei me onnistu löytämään resursseja jotka saavat aikaan todellista edistystä. Tasapuolisempi, solidarisempi Eurooppa on myöskin tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä tavoitteenamme. Monimutkaisuus näissä neuvotteluissa ei saa olla jotakin, mikä saa unohtamaan nämä tavoitteet, erityisesti koska kyseessä ovat aivan eksistentiaaliset kysymykset Euroopan unionissa, jotka unioni nyt kohtaa. Me tarvitsemme tasapainoa tasapainoista kehitystä. Meidän prioriteetteemme alalla maahanmuuton kasvun yhteisen maatalouspolitiikan alalla meidän täytyy myöskin taata, taata tulevaisuudessakin jatkuva tuki, jotta voisimme tukea mantereemme taloutta. Molte altre sono le sfide Meillä on myöskin paljon muunlaisia haasteita, joihin meidän tulee vastata. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että maailmankauppa olisi reilumpaa. Meidän täytyy pyrkiä suojelemaan kuluttajia. Meidän täytyy pyrkiä tarttumaan jokaisen aloitteeseen, joka on tarpeen, jotta me voisimme rohkeasti ja päättäväisesti kohdata ilmastonmuutoksen vaatimat haasteet maailmanlaajuisesti. Tämä yhä vaatii johtavaa roolia. Myöskin tarvitsemme johtavaa roolia digitaaliseen aikaan siirtymisessä. Tässä yhteydessä ajattelen sitä ratkaisevaa roolia, joka Euroopalla saattaa olla turvallisuuden tarjoana, kun kohtaamme uusia hybridiuhkia ja kyberuhkia. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Vastaan nyt kysymykseen, jonka esitin aivan puheenvuoroni aluksi. Mitä Eurooppaa me haluamme? Me haluamme sellaista Eurooppaa, joka voi taata tulevaisuudessa kansalaiselle yhä toisetkin 60 vuotta rauhaa ja vaurautta, jonka Euroopan unioni voi turvata. Minun vastaukseni jälleen kerran on sama. Euroopan täytyy olla lähempänä kansalaisiaan. Euroopan unionin täytyy tällä vuosisadalla jatkaa hankettaan kansanhanketta kansan eteen ja tehdä tämä siksi Euroopan parlamentille pitäisi saada vahvennettu rooli, erityisesti mitä tulee lainsäädännöllisiin aloiteoikeuksiin, joita parlamentti on pyytänyt. Koska kyseessä on ainut suorilla demokraattisilla vaaleilla valittu toimielin, olisi myöskin tärkeää tunnustaa se, että parlamentin pitäisi saada valvova rooli muihin Euroopan unionin toimielimiin nähden. Parlamentilla on ratkaisevan tärkeä rooli, kun kohtaamme muutokset Euroopassa. Meillä on nyt historiallisia tapahtumia käynnissä, jotka vaikuttavat geopoliittisesti koko mantereeseen. Samaan aikaan meidän täytyy vahvistaa suoraa demokratiaa on tämän lisäksi tarpeen myöskin palauttaa uskottavuus kansalaisten usko toimielimiimme. Eurooppa on nyt tilanteessa, jossa kansalaiset eivät enää luota siihen. Ja on tärkeää, että otamme prioriteetiksi sen, että esimerkiksi Italiassa tarjoamme kansalaisille vastauksia, joita aivan liian pitkän aikaa politiikka ei ole pystynyt heille tarjoamaan. Myöskin Euroopan tasolla näiden tulee toimia niin, että edustamme kansaa. Meidän täytyy toteuttaa näitä periaatteita. Brexit on siitä esimerkki. Tällaisen haasteen edessä Euroopan unioni niin täytyy olla yhtenäinen ja solidaarinen, jotta se voisi taata toiset 60 vuotta eurooppalaista integraatiota. Meidän täytyy myöskin tietää, kuinka toimimme niiden eurooppalaisten perheenjäsenten kanssa, jotka eivät perheeseen enää halua kuulua. Kun pyrimme jatkamaan toimintaamme tämän jälkeen. Meidän täytyy ennen kaikkea taata kansalaisten oikeudet ja turvallisuus, jos Brexit tapahtuu epätoivottavalla tavalla. Hyvät naiset ja herrat, meillä on haasteita. Meillä on myöskin perussopimuksia koskevia kysymyksiä ja eurooppalaista hajaantumista. Tämä koskettaa myöskin minun maatani. Eurooppalainen hanke on menettänyt kansalaisten uskon. Jos me haluamme sen palauttaa, meidän täytyy pyrkiä uusille raiteille. Tarvitsemme uudenlaisen Euroopan, solidaarisemman sellaisen, mukaan ottavamman, tasapuolisemman Euroopan ja varmastikin demokraattisemman Euroopan sellaisen, jossa Tämän päivän ja tulevaisuuden kansalaiset ansaitsevat elää. Kiitoksia. Grazie, signor Primo. Paljon kiitoksia, arvoisa pääministeri. Ennen kuin annan varapuheenjohtaja Kataiselle puheenvuoron, haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää meille on ottaa jäsenmaat mukaan näihin päätöksiin, joita teemme parlamentissa. Ja kollegat ovat tämän jo todenneet. Me toivomme, että Euroopan parlamentin maahanmuuton alalla tekevät ehdotukset hyväksytään tulevassa Euroopan neuvostossa, kuten myöskin Dublinin sopimuksen uudistaminen. Uskoakseni tämä heijastelee kaikkien mielipiteitä täällä salissa. Nyt ansaisin Jyrki Kataiselle komission varapuheenjohtajalle puheenvuoro Olkaa hyvä. Puhemies Tajani pääministeri Conte, arvon jäsenet. Italialla on tärkeä asema Euroopan unionin ytimessä, sen sydämessä. Se on antanut meille paljon. Se on ollut mukana alusta lähtien. Se on ollut mukana muokkaamassa unionia joka ikisessä sen vaiheessa. Spinelli ja Rossi Vinteteinen saarella sanovat, että tämä unelmaan vapaasta yhdistyneestä Euroopasta. He vetosivat että Euroopan kansoihin, jotta ne ystävät voimansa ja varmistaisivat, että menneisyyden virheet ei koskaan tehtäisi uudestaan. Sodan jälkeen de Kasperista tuli yksi Euroopan unionin pioneereista, uranurteista 1957. Rooman sopimus allekirjoitettiin Italian pääkaupungissa ja Euroopan unioni syntyi kuuden jäsenvaltion voimin. 60 vuotta myöhemmin, vuonna 2017, jälleen kerran Roomassa samoilla portailla. Jäsenvaltioiden johtajat seisoivat rintarinnan käsikädessä ja uusivat valansa, unionin perustamisvalat. 27 maata, muuta maata mukana, olivat mukana. Italian se osoitti, kuinka pitkälle oli päästy. Sanon tämän siksi, että Italian erityinen historia on yksi niistä monista syistä, miksi sillä on niin ainutlaatuinen asema Euroopan unionissa. Saatava myös siksi, että se osoittaa sen, että Eurooppa liikkuu eteenpäin. Eurooppa on parhaimmillaan silloin, kun Itali, Italia ja Italian kansa ovat sen sykkivänä sydämenä. Historian täytyy toimia meille ohjenuorana ja muistutuksena tulevaisuutta silmällä pitäen. Mikäli haluamme menestyksekään unionin tulevaisuuden, tarvitsemme vahvan Italian sen ytimen yhtä vahvan kuin mitä Italia tarvitsee vahvan Euroopan. Meidän täytyy rakentaa yhteistä tulevaisuuttamme yhdessä, yhtenäisinä ja solidaarisina toisemme kohtaan. Täytyy aina tehdä työtä muiden kanssa, ei muita vastaan. Täytyy puhua toisten kanssa, eikä toisista. Ja mitä tulee todellisen solidarisen unionin rakentamiseen, Italia on paras paikka, josta aloittaa. Euroopan solidarisuusjoukot ovat aloittaneet työnsä. Ne ovat valmiina auttamaan Italiaa traagisten vaiheistuksen jälkeen vuonna 2016-2030 nuorta eurooppalaista meni Umbriaan ja niille alueille, joissa tuotot pahimmat 1,2 miljardia Rahoitustukea annettiin Italialle EUn solidarisuusrahastosta maanjärjestysten jälkeen. Olemme kaikki nähneet kuvia nuorista vapaaehtoisista, jotka tulevat kaikkialta Euroopasta ja auttavat jälleen rakentamaan Norsian muinaista vanhaa kirkkoa. Tämä on solidaarisuutta, joka tänä päivänä yhdistää Eurooppaa. Tämän solidaarisuuden täytyy olla pohjana myöskin, kun ajatellaan yhteistä tulevaisuutta. Italia itse on osoittanut samaa henkeä lukuisia kertoja vuosien mittaan. Puheenjohtaja Juncker on sanonut monta kertaa, että Italia on yksi niistä, jotka auttoivat Euroopan kunnian välimerellä maahanmuuttokriisin ollessa pahimmillaan. Jotkut muut toimivat liian hitaasti, jotka ovat valmiita riittävän ajassa auttamaan Italiaa tässä. On myöskin totta, että Eurooppa oli valmis tukemaan Italiaa kaikin keinoin, kun se vain voi. Maahanmuuttokriisin alettua vuoden 2008 lopun mennessä komissio oli antanut miltei 950 miljoonaa euroa rahaa tukeakseen maahanmuutto- ja satamahallintoa Italiassa, 225 miljoonaa hätäapuna, jolla pelastus- ja etsintäoperaatioita tuettiin ja parannettiin pakollisten vastaanottofasiliteetteja. Samalla tuettiin viranomaisia ja ihmisiä kentällä. Eurooppa on ollut paikalla auttamassa Italiaa. Ei pidä myöskään unohtaa Sofia-operaatiota tai eurooppalaisen rajarannikkovartioston roolia. Se on auttanut pelastamaan henkiä merellä. Kyse on ollut yhteisyrityksestä. Jälleen kerran tässäkin tarvitsemme Italiaa. Pääministeri, on täysin selvää myöskin, että Euroopassa täytyy päästä yli erimielisyyksistä ja kestää, löytää kestäviä ratkaisuja. Me voi luottaa enää ad hoc ratkaisuihin, kuten tekin sanoit. Tämä on hyvin pitkälle. Kriisin pahimmasta vaiheesta on edetty 97 prosenttia Itä-Välimerellä ja 80 prosenttia keski, keskellisellä Välimerellä. Ja 700 000 ihmistä on perastettu mereltä, me, merellä mutta selvää on, että meidän täytyy saada työpäätökseen ja ryhtyä tarvittaviin uudistuksiin turvapaikkajärjestelmän osalta. Komissio on nyt pistänyt kaiken pöydälle. Nyt on aika päästä eteenpäin ehdotusten pohjalta. Me tarvitsemme täysimittaista itselleen sitoumusta, mikä haluamme onnistua työssämme. Arvon jäsenet, pääministeri, Eurooppa edistää rauhaa ja va- hyvinvointia. Olemme kaikki vastuun, vastuussa, kun me puolustamme arvojemme yhdessä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy päättää, mitä haluamme Euroopan saavan aikaan.